vapauttaa toinen helmikuuta alkaen hänen paikkansa. Ympäristövaliokunta on toimittanut korjauksen Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin 2314 työjärjestyksen artiklan mukaisesti. Ja jos viimeistään 24 tuntia tämän ilmoituksen jälkeen poliittinen ryhmä ei ää, asiaan, asiasta kantele, niin tämä hyväksytään. Ja sitten Euroopan parlamentti